Mamma che voce Dio, mamma mia che voce Dio. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitamme nyt keskustelun. Istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirjan jaettu. Onko teillä kommentteja? Jos ei ole, niin sitten pöytäkirja on hyväksytty. Ensimmäinen kohta esityslistalla on eh, neuvostoon eh, neuvosto, joka esittelee kantansa yleisen talousarvoesityksen varainhoito vuodelle 2013. Annan heti eh, puheenvuoron Andreas Mavro Vinjanikselle neuvoston puolesta. Thank you, Mr. President. Kiitos arvoisa puhemies. Arvoisa puhemies, Arvoisat parlamentin jäsenet, minulle on kunnia esitellä teille tänään neuvoston kanta yleisen talousarvioesityksen varainhoitovuodelle 2013. Anteeksi puhemies, aivan unohdin nousta seisomaan. Anteeksi, pahoittelen todella. <laughs> Don't uh, forget. Uh, you know, after summer vacation you forget some things, so you need... Niin. Jo, jossain vaiheessa aina realiteetit tulevat tällä tavalla muistutettua mieliin. Välillä asiat unohtuvat. No jälleen kerran sanoisin, että minulle on kunnia esitellä teille tänään Neuvoston kanta yleisen talousarvioesityksen varainhoitovuosi 2013. Neuvosto on hyväksynyt tämän kannan 24. heinäkuuta 2012. Neuvosto on totta kai valmis tekemään yhteistyötä sekä parlamentin että komission kanssa lähiviikkojen ja kuukausien aikana, jotta saadaan sopimus alkaiseksi ja luotua tasapainoinen budjetti vuodelle 2013. Suhtaudun luottamuksella siihen, että tämä onnistuu hyvän yhteistyön kautta. Neuvostomalta osaltaan on valmis tekemään rakentavassa hengessä työtä, myös kompromissihengessä. Ensimmäinen budjetti kolmikanta – oli kannustava, myönteinen tapahtuma. Sitten kun on keskusteltu lisää komission ehdotuksesta, niin neuvoston kanta talousarvioesitykseen varainhoitovuodelle 2013 1,27 prosenttia sitoumuksina, 2,79 prosenttia maksumäärärahana verrattuna vuoden 2012 budjettiin. Haluaisin kiinnittää huomionne kolmen tärkeään seikkaan, jotka ovat tärkeitä neuvoston kannassa. Neuvosto on päättänyt priorisoida ohjelmia budjetissa, jolla voidaan pyrkiä ratkomaan nykytalouskriisiä. Sitä konvergenssia lisätä työllisyysmahdollisuuksia ja tukea talouden kasvua. Toiseksi, koska 2013 on viimeinen monivuotisten rahoitusnäkymien vuosi, ehdotetaan maksatusten kasvattamista merkittävästi yli inflaation. Kolmanneksi neuvosto on ottanut huomioon jäsenvaltioiden toimet, joilla on pyritty vakauttamaan kansallisia budjetteja – Nykytalousoloissa erityisesti pyritään siihen, että hallinnolliset kustannukset pystyvät, pysyvät kurissa samantyyppisesti kuin jäsenvaltioissa. Lyhyesti esittelen keskeisimmät kohdat neuvoston kannasta monivuotisissa rahoitusnäkymissä. Otsake 1. Kestävä kasvu ensin. Neuvosto on sitä mieltä, että tämän otsakkeen pitäisi olla yksi ykkösprioriteeteista vuoden 2013 budjetissa. Siksi on ehdotettu merkittävää korotusta sekä sitoumuksiin 2,79 ja maksatuksiin plus 6,71 prosenttia – Tämä kasvu huolehtii siitä, että on riittävät taloudelliset resurssit, jotta voidaan täytäntöön panna toimia kasvun eteen, joista on heinäkuun neuvostossa sovittu. Neuvosto pitää erityisen tärkeänä eri ohjelmien ja toimien täytäntöönpanoa tämän otsakkeen alla. Meillä on tärkeä keskeinen rooli Euroopan 2020 strategiassa ja näin voidaan auttaa siinä, että saadaan kestävää talouselvytystä kasvua aikaiseksi. Lisäksi maksumäärärahoista halutaan sopiva taso rakennetoimiin. Yksi b kohesio kasvun ja työllisyyden eteen. Maksumäärärahojen tulisi kasvaa yli 8 prosenttia verrattuna vuoteen 2012. Sitten otsake 2. No, no, resurssien hallinta, neuvosto haluaa vakauttaa sitoumukset suhteessa vuoteen 2012. Kuitenkin nopeampi täytäntöönpano viimeisen vuoden aikana monivuotisissa rahoituskehyksissä tukee 440 miljoonan kasvua maksumäärärahoina verrattuna vuoteen 2012. Leikkaukset, joita tässä otsakkeessa te- tehdään, on tehty, kun on analysoitu edellisten budjettien täytäntöönpanoa ja katsottu sitä, miten hyvä vastaanottokyky näille varoille on. Näin on otettu huomioon alueiden mahdollisuudet. Komissiohan syksyllä perinteisesti tekee oikaisukirjelmän. Ja sitten otsake kolme kansalaisuusvapausoikeus. Neuvosto tukee maltillisia leikkauksia maksusitoumus- ja maksatusmäärärahoihin ja on sitä mieltä, että komission ehdottamat korotukset eivät ole realistisia ottaen huomioon, minkälainen vastaanottokyky siellä on. Kuitenkin neuvosto on ehdottanut korotusta plus 5 prosenttia maksumäärärahoihin – Gomea, vapaus, oikeus, turvallisuus, jotta voidaan vahvistaa monia budjettikohtia, erityisesti liittyen ulkorajaraastoon. Otsakkeen neljä osalta EU on globaali toimija. Neuvoston on asettanut sitoumus- ja maksumäärärahat alaisemmalle tasolle kuin komissio ottaen huomioon aikaisemmat ja nykybudjetin toteutuminen ja varojen vastaanottokyky, ottaen huomioon myös vaihtelut eri budjettivuosien aikana. Tämä otsake, samoin kuin 1A, 1B ja 2, on katettu maksumäärärahoissa, jossa neuvosto nyt kehottaa komissiota laatimaan korjaavan lisätalousarvion, jos vuonna 2013 tarpeet, tarve ylittää tämän. Sitten hallinnosta neuvosto, kuten yleensä, ei muuttanut parlamentin osuutta budjetista. Mitä muihin tulee, niin neuvosto tunnustaa ponnistelut, joita komissiossa on tehty, jottei lisättäisi budjettia. Halutaan lisää säästöjä hallinnolliset kulut komission osalta ja muiden toimielinten osalta ovat lähellä vuoden 2012 tasoja. Neuvosto hylkäsi myös uusien virkojen luomisen toimielinten hallintokaavioihin, paitsi Kroatian liittymiseen liittyvät uudet virat. Lisäksi komission ehdotuksen valossa, kun on puhuttu siitä, että vähennetään 5 prosenttia virkoja vuodesta 2013 vuoteen 2017, neuvosto esittää yhden prosentin leikkausta henkilöstökaviossa, paitsi ulkosuhdehallinnossa, koska ulkosuhdehallinto on niin uusi. Ja myös tietosuojavaltuutetun ja oikeusasiamiehen tointa, koska henkilöstö on niin vähän siellä. Sitten nämä virastot, neuvosto haluaa pitää kiinni sitoumuksista toimintabudjetteihin, niin kuin komissio on ne ehdottanut. Tämä johtaa sitoumusten kasvuun 1,98 prosentin verran, eli lähes 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin nominaalinen jäädytys muiden toimijoiden osalta. Lisäksi on haluttu, ettei virkoja lisätä niissä virastoissa, jotka ovat jo hyvin toiminnassa. Uusia virkoja hyväksyttiin ainoastaan niiden virastojen osalta, jotka ovat aloittelemassa toimintaansa, vaikka olisi uusia tehtäviä. Kaiken kaikkiaan 185 uutta virkaa virkaa näissä erillisvirastoissa. Yli kolmannes näistä koskee rahoitusta käsitteleviä eurooppalaisia rahoitusmarkkinoihin ja vakuutusmarkkinoihin liittyviä valvontaviranomaisia. Neuvoston kanta vuoden, vuoden 2013 budjettiin varmasti löytää oikean tasapainon siinä, että tunnustetaan, että taloustilanne on jäsenvaltioissa hankala ja samalla sitoudutaan riittävästi EUn budjetissa, jotta voidaan tukea ohjelmia ja toimia, joiden kautta pyritään ratkomaan talouskriisiä. Kasvu- ja työllisyyssopimus kesäkuulta neuvoston kokouksesta antoi viestin, jonka mukaan Euroopan budjetin pitää tukea kasvua ja työpaikkoja kautta Euroopan. Todella toivon, että tämä antaa meille kaikille neuvotteluissamme suuntaa, kun lähdemme keskusteluihin lähiviikkojen ja kuukausien aikana, kun pyrimme sopuun vuoden 2013 budjetista. Kiitos oikein paljon. Thank you, Mr. Kiitoksia herra Mavrojannis teidän puheestanne ja nyt annan puheenvuoron komission jäsen Lewandowskille. Olkaa hyvä. Mr. Minister. Herra puhemies, arvoisa ministeri, hyvät parlamentin jäsenet. Usean otteeseen komissio ja minä komission nimissä olemme esittäneet huolen aiheemme 2013 ehdotetun talousarvion muodosta neuvostossa. 9. heinäkuuta trilogissa tämä tuli esille, samoin kuin puheenjohtaja Barroson kirjeessä jäsenvaltioiden johtajille. Neuvoston tapa tarkastella talousarviota on jopa ristiriitainen ajatellen huippukokouksen johtopäätöksiä – jotka liittyivät äh, kasvuun ja työpaikkojen lisäämiseen. Heinäkuun lopulla 27 jäsenvaltion johtajat sopivat siitä, että Euroopan unionin talousarvion täytyy äh, antaa pontta kasvulle ja työllisyyden lisääntymiselle koko Euroopan unionissa. Viime äh, vuoden talousnäkymät ja 2013 talousarvionäkymät eivät olla, ole tämän logiikan kanssa samassa linjassa. Me olemme esittäneet sitoumuksia ja tietyillä alueilla ja monilla alueilla me pystymme otsakkeiden kautta parantamaan kasvua ja työllisyyttä. Meillä ei ole loppujen lopuksi tässä rahoitusnäkymien loppu suoralla kovinkaan paljon valinnanvaraa. Tämä ei ole mikään yllätys kenellekään, koska ohjelmat ovat nyt päättymässä. Ja tässä yhä tarvitaan enemmän monissa jäsenvaltioissa investointikapasiteettia kun ajatellaan 2011 talousarviota, se oli liian alhainen ainakin 5 miljardilla eurolla. Ja näin ollen tässä ei pystytty myöskään esimerkiksi jäsenvaltiossa auttamaan julkisen talouden vakauttamista eikä vastaamaan avoinna oleviin sitoumuksiin. Me ehdotimme 6,8 prosentin kasvua, mutta tämä liittyy ennen kaikkea kasvuun, kilpailukykyyn ja työpaikkoihin. Olemme oikeassa tai emme. Ja se, millä tätä nyt mitataan, niin minä voin kertoa teille, että tällä hetkellä panomme on 9 miljardia korkeampi kuin viime vuonna. Ja viime vuonna oli jo liian vähän varoja vastata kaikkiin sitoumuksiin. Me olemme täysin käyttäneet loppuun sosiaalirahaston varat ja kilpailukyky- ja työllisyysvarat. Euroopan kehittyville alueille. Tämä osoittaa sen, että me olemme oikeassa, kun halusimme lisätä rahoitusnäkymiin maksumäärärahoja viime vuonna eritoten alueilla, jotka antavat todellisen panoksensa kilpailukyvylle kasvulle ja työpaikkojen lisäämiselle. Joten täytyy sanoa vielä kerran, että olen hyvin pettynyt siihen, että neuvosto on sitoumusmäärärahoja leikannut ja viidellä miljardilla myös maksumäärärahoja. Missä ovat kaikista suurimmat leikkaukset? Otsatkeissa yksi a Mikä se on? Se on kilpailukyky, kasvu ja työllisyys, mutta tämä liittyy myös kohesioon. Ja kohesion osalta olettamuksena, kun lukee neuvoston näkymiä, niin neuvosto sanoo, että tässä on liian myöhään näitä varoja toimitetaan. No, tässä on kysymys solidaarisuudesta me kohtaan. Tässä on myös hallinnollisia ö, ongelmia että ei tätä voida perustella pelkästään hallinnon tehokkuudella, jolla, hallinnon, jolla on paljon suurempia tehtäviä tänä päivänä kuin ennen. Näin ollen meidän täytyisi keskittyä siihen, miten realistisesti voimme asettaa vaadittavan maksumäärä, maksurahan määrätason. Olen hyvin iloinen ja kiitollinen Euroopan parlamentin jäsenille mukaan lukien Alan Lama Suurille siitä, että olette olleet valmiita keskustelemaan siitä, mitkä ovat ne kriteerit, jotta saadaan aikaiseksi asianmukainen, ei liiallinen maksutaso, niin että voidaan myös saada liikkeelle ne varat, joita todella tarvitaan. Me tarvitsemme näinä viimeisinä viikkoina ennen sovittelua hyvää tahtoa. Meidän täytyy ymmärtää, mistä on kysymys rahoitusnäkymissä. Meidän täytyy suhtautua vakavasti kasvuun ja työllisyyteen että jäsenvaltiot voivat vielä luottaa siihen, että tämä hoidetaan kunnolla. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron eh, edustaja Salvador Garriga Polledolle budjettivaliokunnan nimissä. Gracias, eh, presidente. Kiitoksia, hyvä puhemies. Aloittaisin tässä kiittämällä neuvoston edustajaa läsnäolosta ja siitä, että selititte näitä talousarvion näkemyksiä, niin se on erittäin tärkeää, mutta monestikaan menneisyydessä emme ole kuulleet tällaisia selvityksiä. Haluaisin myös äh, kiittää siitä, että neuvosto on tämän kantansa antanut, vaikka se parlamentille joskus vaikuttaakin tai usein vaikuttaa aika käsittämättömältä. Mutta niin kovissa asioissa se ei kuitenkaan ole niin, niin monissa asioissa ei ole niin kauhean kaukana meidän näkemyksistämme, kun ajatellaan kriisin ratkaisua ja työllisyyden edistämistä Euroopan unionissa. Euroopan komissio on hoitanut työnsä hyvin. Se on ollut hyvin johdonmukaista ja jatkuvaa työtä. Ei tässä nyt kannata sitoumusmäärärahoja hirveästi laajentaa, kun ei ole riittävästi maksa, maksumäärärahoja, joilla vastata tähän. Komissio haluaa ennen kaikkea tässä haluaa poistaa ralleja, jotka vuodelle 2012 ovat jo korkeat. Neuvoston puheenjohtaja on varmasti tietoinut. Oletteko tietoinen siitä, mitä näin korkea, korkeat maksamattomat määrärahat tarkoittavat. Se tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni ei pysty rahoittamaan niitä hankkeita, joihin se on sitoutunut. Ja tämä on aivan päinvastaista kuin mitä Euroopan unionin kansalaiset haluavat. He haluavat tehokkaampaa ja ennen kaikkea uskottavampaa Euroopan unionia. Ja sitten on tämä Euroopan unionin neuvoston perinteinen lähestymistapa tehdä näitä lineaarisia leikkauksia talousarvioon Hyvä neuvoston puheenjohtaja, tällaisen toimintatavan pitäisi jo siirtyä menneisyyteen. Tämä ei mitenkään palvele meidän etujamme, vaan tässä vain vääristellään olemassa olevien varojen käyttömahdollisuuksia. Jos Euroopan komission varoista viedään viisi miljardia euroa, niin tällä tulee olemaan suuria sivuvaikutuksia, jotka meidän mielestämme tulevat olemaan hyvinkin kielteisiä. Tässä täytyy pitää kiinni budjettikurista, mutta myös ottaa huomioon realismi. Poliittiset ryhmät yrittävät nyt lukea tätä myönteisellä tavalla ja yhdistää eurooppalaisia etuja ja tarvetta löytää tasapaino kansallisissa talousarvioissa jäsenvaltioissa, jotka ovat vahvasti kärsineet talouskriisistä. Me odotamme teiltä joustavuutta ja Eurooppa-henkisyyttä. Odotamme sitä kaikilta toimijoilta. Ei meidän pidä unohtaa sitä, että vuoden 2013 ja tulevat rahoitusnäkymät ovat, vaikka ne ovatkin eri harjoitteita, niin ne liittyvät vahvasti toisiinsa. Niin sen takia, että niissä neuvotellaan hyvinkin lähekkäin ja sen takia, että tässä on samoja ongelmia. Me emme, halua, me emme tarvitse uusia sitoumuksia, mutta me tarvitsemme lisää varoja maksaa jo olemassa olevia sitoumuksia. Kiitoksia edustaja Garriga ja seuraavaksi edustaja Giovanni Lavia, joka on komission budjetin esittelijä. Presidente. Arvoisa puhemies, hyvä ministeri Jannis, hyvä komission jäsen Lewandowski, hyvät kollegat. Neuvoston kannan esit käsittelyä, vuoden 2013 budjetista osoittaa suuren ristiriidan sen välillä, mitä hallitusten ja valtion päämiehet 28.–29. kesäkuuta e, ilmoittivat ja mitä sitten yleisten asioiden neuvostossa päätettiin. Toisaalta puhuttiin investoinnista kasvuun, kehitykseen ja työllisyyteen, kun taas toisaalla tehtiin suurempia leikkauksia juuri niihin budjettikohtiin, jotka rahoittavat e, sellaisia hankkeita ja toimia, jotka luovat kasvua ja työpaikkoja erityisesti nuorille. Kuten olen muissakin yhteyksissä sanonut, olen tietoinen eh, niistä rahoitusvaikeuksista, joissa eh, jäsenvaltiot ovat, mutta vastaus kriisiin kuten eh, neuvosto korkealla poliittisella tasolla on ilmoittanut, on enemmän Eurooppaa eikä vähemmän Eurooppaa. Siksi ei voida hyväksyä sitä, että etukäteen määritellään joku maksumäärärahojen taso, kuten neuvosto on tehnyt, joka on huomattavasti paljon alhaisempi. Yli 50 miljardia on leikattu, kuten edeltävätkin puhujat sanoivat, verrattuna siihen lukuun, jota komissio piti tarpeellisena omassa budjettiehdotuksessaan. Haluaisin muistuttaa eh, neuvoston puheenjohtajaa siitä, että komissio määrittelee tämän summan eh, jäsenvaltioiden arvioiden pohjalta, jotka, eh, komissio, jota komissio vielä sitten laskee alaspäin, joten talousarvioluonnoksen maksumääräraha taso 6,8 prosenttia verrattuna vuoteen 2012 ei ole mikään sattumanvarainen luku, vaan se on realistinen arvio tarpeellisista määrärahoista, jonka komissio on tehnyt jäsenvaltioiden ehdotusten pohjalle, jotta voitaisiin kunnioittaa kaikkia niitä sitoumuksia, joihin on ryhdytty vuodesta 2007 tähän päivään asti. Me emme voi vaarantaa, kuten jo tänä keväänä tapahtui, sitä, että pysäytämme joitakin tärkeitä tutkimusohjelmia, koska rahat puuttuvat laskujen maksuun. Puheenjohtaja Barrosokin lähetti hallitusten ja valtionpäämiehille kirjeen, jossa hän ilmaisi huolensa näistä ähm, suurista leikkauksista, jotka neuvosto omassa käsittelyssään on tehnyt. Tässä on vaarana Euroopan uskottavuus ja luotettavuus. Ja siksi toivoisin, että toimielinten välinen kokous, joka on tarkoitus pitää 27. syyskuuta, voi olla hyödyllinen tapaaminen, jossa voidaan määritellä todelliset tarpeet ja voidaan välttää se, mikä tapahtui edellisessä budjettikäsittelyssä. Me haluamme vastata kansalaisten todellisiin tarpeisiin ja haluamme saada aikaan vastuullisen budjetin, joka sisältää riittävät määrärahat, jotta voimme investoida kasvuun ja kehitykseen. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia edustaja Lavia. Nyt annan puheenvuoron parlamentin budjettiesittelijälle Derek Woganille. Uh, president, uh, Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri. Esittelijänä keskityn Euroopan parlamentin budjettiin. Euroopan parlamentissa olemme ottaneet huomioon komission jäsen Lewandowskin allekirjoittaminen kirjan tänä vuonna aikaisemmin, jossa pyydettiin – pitämään kiinni 1,9 prosentin lisäyksestä vain hallintomenoissa. Aikaisemmin parlamentissa hyväksyttiin tuo 1,9 prosenttia. Jättäen ulkopuolelle Kroatiasta syntyvät lisäkustannukset. Sitten puhuttiin meidän matkabudjetistamme, leikattiin sitä 5 prosenttia ja lähdettiin muihin toimiin säästöjen tekemiseksi. Aikaisemmin tänä vuonna, kun arviointikertomuksesta keskusteltiin, sanoimme, että näyttäisi siltä, että syksyllä voidaan löytää lisäsäästöjä. 1,9 prosentin korotus siis mukaan lukien Kroatian kustannukset. Useimmat muista ryhmistä ja varjoesittelijöistä ovat samaa mieltä. Kiitos yhteistyöstä heille. Mutta jotta päästäisiin tuohon 1,9 prosentin lukuun mukaan lukien Kroatia, meidän pitäisi löytää vielä 9 miljoonaa euroa säästöä parlamentin budjetissa. Nyt katsotaan mahdollisuuksia näin tehdä. Mutta kun tätä työtä tehdään, otetaan huomioon se, että säästöjä on tehtävä, se on tärkeää, mutta säästöt on tehtävä niin, ettei haitata tämän parlamentin työskentelyn tehokkuutta ja tämän parlamentin jäsenten toimintaa. Tämän on oltava meidän tavoitteenamme. Haluaisin sanoa myöskin muista budjetin osista jotain. Muutkin toimielimet pyrkivät tuohon 1,9 prosenttiin Kroatia mukaan lukien ja tuohon palkan lisään, joka on 1,7 prosenttia. Tuomioistuimella on tässä ongelmia, kun työmäärä lisääntyy 10 prosenttia vuosittain. Ulkosuhdehallinto myös haluaa suurempaa korotusta kuin 1,9 prosenttia, koska ulkosuhdehallinto sanoo olevansa nyt uusi toimija. Niillä on uusia vastuualueita turvallisuuden alalla erityisesti. Eli mieluummin kuin että neuvoston tapaan esitetään, että jäädytetään. Kaikki pitäisi katsoa jokaista toimielintä yksittäisenä ja katsoa, mitä tarpeita niillä on ennen kuin päätetään korotuksista. Tämän että neuvosto tekee näin myös. Kaiken kaikkiaan tämä parlamentti useimmat toimielimet päätyvät noin 1,9 prosenttiin, jota komissio on ehdottanut. Ja tuo on mielestäni hyvä uutinen ja osoittaa sen, että toimielimet Euroopassa – ymmärtävät, minkälaisissa taloudellisissa oloissa me kaikki toimimme. Me toimimme vastuullisesti. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron ensin komission jäsen Lewandowskille ja sitten neuvoston edustajalle. Komission jäsen Lewandowski. Welcome. Hyvin lyhyesti, hyvä puhemies. Minä olen iloinen näistä Salvador Carriga Pojedon huomioista ja kiitän niin esittelijöiden kannoista. Kiitän myös esittelijöitä heidän kannoistansa. Tämä on hyvä lähes äh, alku kun me muotoilemme vuoden 2013 talousarviota äh, niin, että se on jäsenvaltioiden johtajien linjausten mukainen. Hehän pyysivät kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Ja toivon, että neuvosto on myös valmis lähtemään trilogin mukaan niin, että saadaan hyvän aikaan tuleva päätös tästä vuoden 2013 talousarviosta. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Mavrojannis neuvoston puolesta. Mr. President, honorable members. Puhemies, arvoisat jäsenet, minäkin haluaisin kiittää edustaja Garriga Polledoa, edustaja Lavia, edustaja Vogania heidän rakentavista kommenteistaan. Ja tietenkin haluaisin kiittää ystävääni komission jäsen Lewandowskia hänen kommenteistaan, vaikka tässä asiassa emme olekaan aivan tasan samalla aaltopituudella, mutta tämä on ihan normaalia. Kiitän teitä kaikkia tästä hyvin hedelmällisestä mielipiteen vaihdosta. Tämä osoittaa, että meidän esityksemme neuvoston kannasta vuoden 2013 talousarvioesitykseen on antanut kaikille mahdollisimman paremmin ymmärtää eri kantoja ja asioita, joista olemme samaa mieltä. Tämä on ensimmäinen ennakkoehto, joka on saavutettava, jotta voimme saavuttaa yhteisymmärryksen vuoden 2013 budjetista seuraavina kuukausina ja tämä pitäisi tapahtua niiden määräaikojen eh, sisällä, jotka eh, sopimukset meille asettavat. Tämä oli tällä kertaa erittäin tärkeää, kun ottaa huomioon olosuhteen. Minun mielestäni tämänpäiväinen keskustelu oli hyvä lähtökohta tiellemme eteenpäin. Tämän vuotinen budjettimenettely toteutetaan erittäin vaikeissa olosuhteissa, niinpä meidän täytyy kaikkien tehdä rakentava yhteistyötä, jotta onnistumme tässä. Ja tietenkin mm, tarvitsemme realistisen ja tasapainoisen budjetin vuodelle 2013 ja voin vakuuttaa teille, että Kyproksen puheenjohtaja valtioneuvosto ja minä henkilökohtaisesti, koska herra Lewandowski äh, puhui minusta, minä olen vain äh, tämän asian nöyrä palvelija. Yritämme, me kaikki yritämme tehdä parhaamme, jotta saisimme aikaan myönteisen lopputuloksen. Samanaikaisesti huomaan kyllä, että vielä on suuria erimielisyyksiä neuvoston ja äh, komission välillä ja neuvoston ja tämän parlamentin jäsenten kantojen välillä ja me täysin kunnioitamme kaikkia näitä mielipiteitä. Kuten herra Lewandowski sanoi, me yritämme eh, tavata yhdessä parlamentin kanssa ja komission kanssa 26. päivä syyskuuta ja tarkoituksena on keskustella maksumäärärahojen tasosta eh, Herra Lavian kommenteista neuvostossa ja Eurooppa-neuvostossa ja samoin tämän hyvin rehellisesti omasta kokemuksestani kun minulla on ollut kahdenkeskisiä keskusteluja kaikkien jäsenvaltioiden kanssa heinäkuussa. Kaikki, kaikki 27 jäsenvaltiota ovat samaa mieltä siitä, että tämän budjetin täytyy olla kasvua ja työllisyyttä edistävä budjetti. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että meidän täytyy saada aikaan laadukkaista rahankäyttöä ja parempaa rahan käyttöä, mutta eh, tämä saattaa kuulostaa ironiselta. Ne, jotka puhuvat paremmasta määrärahojen käytöstä, ovat samalla niitä, jotka haluavat leikkauksia, joten meidän täytyy olla tietoinen siitä, että kaikki eivät tulkitse näitä asioita samalla tavalla. Eh, sitten tästä ristiriidasta Euroopan neuvoston kannan kanssa eh, meidän on vakuutettavat teidät siitä, että neuvosto on kannassaan pitänyt kiinni siitä kokonaissummasta, joka oli tarkoitus olla vuodelle 2013 15, 55 miljardia 120 miljardista. Tämä summa on nyt siis äh, käytettävissä. Luotamme tietenkin komission tukeen. Se on aina ollut rehellinen välittäjä koko tässä budjettimenettelyssä ja luotan komission jäsen Lewandowskiin, kuten edellisinäkin vuosina. Hän varmaan auttaa meitä löytämään oikean tien. Haluaisin kiittää teitä mielenkiinnosta ja toivotan teille menestystä, kun tarkastelette neuvoston kantaa tulevina viikkoina ja odotan kovasti keskustelujamme ja neuvottelujamme loka- ja marraskuussa. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia herra Mavrojannis. Keskustelu päättyy. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on yhteiskeskustelu yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.